6. toukokuuta istunnon pöytäkirjat ja siinä hyväksytyt säädökset ovat nähtävillä. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Pöytäkirjat hyväksytyt. Niin, olkaa hyvä siellä. Herra Mauro. arvoisa Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain muistuttaa, että Afganistanissa tänä aamuna kaksi italialaista sotilasta menehtyivät iskussa. Euroopan unionilla on vaikea rooli Afganistanissa ja pyydän, että tämä parlamentti yhtyy uhrien perheille osoitettuihin surunvalitteluihin valitteluihin näinä vaikeina aikoina. E, Kiitoksia. Pyydän vielä, että herra Pitella e, pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Puhemies, oikeastaan pyysin minuutin puheenvuoron, jonka aikana olisin todennut samat asiat, jotka kollega Mauro juuri sanoi. Yhdyn näihin surun valitteluihin, jotka kollega Mauro esitti. Ja toivon, että koko tämä parlamentti yhtyy niihin koskien näitä kahta sotilasta, itäläistä sotilasta, jotka menehtivät tänä aamuna. Meidän on tuomittava kaiken tyyppinen terrorismi ja tuettava uhrien perheitä. Tarvitsemme uudenlaista Eurooppaa niin, että rauhan toimintamme olisi vielä tehokkaampaa ja että sitä voitaisiin harjoittaa turvallisimmissa olosuhteissa. Kiitoksia. Dziękuję bardzo kolego. Kiitoksia paljon kollega. Kiitoksia sitten, että kiinnititte huomiota tähän asiaan. On hyvin tärkeää, että ter- sotilaat, jotka taistelevat terrorismia vastaan, taistelevat erilaisia väärinkäytöksiä vastaan Afganistanissa sekä muissa maissa, että aina ilmaisisimme solidaarisuutta heitä kohtaan, kun he pyhittävät, pyhittäytyvät yhteiseen asiaamme. Heitä, heitä. Tällä tapa meillä on parlamentissa tapana. Kiitoksia kollegalle vielä kerran, että kiinnittävät huomiota tähän asiaan. Sitten edustaja Oudin, olkaa hyvä. Puhemies, sillä aikaa kun muistamme Afganistanissa koettuja äh, traagisia menetyksiä, muistakamme myös, että lähes tulkoon päivittäin me menetämme myös brittisotilaita. He antavat henkensä Naton tehtävässä tuossa kyseisessä maassa, joten tietenkin on tunnustettava, eh, minkälaisia traagisia menetyksiä on kärsitty ja on ilmaistava myötätuntoa kaikkia näitä eh, palvelevia henkilöitä ja heidän omaisiaan kohtaan, mistä maasta tahansa he tulevatkin. Kiitoksia. Joo. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Me kaikki varmasti olemme samaa mieltä tästä asiasta. Kyseessä ovat eurooppalaiset, jotka edustavat meitä kaikkia terrorismin torjunnassa ja yrittävät torjua väkivaltaa kaikkialla maailmassa ovat meidän edustajiemme. Kiitoksia paljon. Sitten herra Henin. Monsieur le Président, je crois que... Puhemies, on tietenkin syytä osoittaa kunnia niille, jotka ovat menehtyneet työssään. Olisi myös omistettava ajatus kaikille niille palkansaajille, jotka päivittäin ovat hankalissa olosuhteissa, kun heidän työnantajansa eivät äh, anna riittävästi resursseja, jotta he voisivat äh, työskennellä hyvissä olosuhteissa. Proszę Państwa, e, chciałem... E, Haluaisin esitellä tärkeän asian. Istuntojakso kalenteri vuodelle